Colleagues. Hyvät kollegat, ennen kuin aloitan, niin täältä Lichtenberger pyysi minulta, että ensin äänestettäisiin julkisista hankinnoista, koska ne täytyy sitten poistua toiseen valiokuntaan, ja minä suostuin tähän. Eli se on numero kahdeksan, ja sitten muut siirtyvät pykälää alemmaksi. Sitten koordinaattoreiden päätökset. Koordinaattorit kuuntelivat ten mietinnöstä ja totesivat, että tarkistukset olivat hyvät ja he tukivat sitten esittelijän esitystä näistä tarkistusten määristä. Sitten esittelyiden nimeämisestä koordinaattorit hyväksyivät sen, että annetaan eh, ryhmille lisäpisteitä ennen seuraavaa kokousta, eli tätä käsitellään seuraavassa koordinaattoreiden kokouksessa. Mitä tulee kolmeen mietintöön, eh, tässä oli näiden ajoneuvojen katsastuksista, niin EPP järjestää eh, esittelijän sitten liikenteessä tehtävät tarkastukset kaupallisille ajoneuvoille, se tulee SDlle ja sitten Aldelle kolmas, joka on direktiiviehdotus, jolla muutetaan nykyistä direktiiviä rekisteröinti asiakirjoista, ajoneuvon esin asiakirjoista. Ja direktiivi 95 vuodelta 2003, joka on liittyy kuljettajien koulutukseen. Todettiin, että sen suhteen ei toimita ja sama koskee myöskin täytäntöönpanoa e, eurooppalaista elektronista tiemaksujärjestelmää. Yhteistyö, e, yhteistyö EUn ja Sveitsin välillä on kyseessä ei mitään uutta ei myöskään näistä vihreistä asioista, koska ympäristöasia valiokunta ei kannattanut. Under Rule 120. Ei myöskään tästä car sharing mitään toimenpiteitä heti, mutta todettiin, että päätöslauselmaa pitäisi tarkastella ensi kerralla, kun puhumme kestävästä liikenteestä. Sitten 2013 suunnittelu on jo pyydetty tästä päätöstä Englannin ja Yhdysvaltain välillä. Ja Puolan raja-alueet, jotka olivat samaa mieltä kuin EPP, Vihreät ja Sardinia, joka oli sitten liberaalien ehdotus. Can I just give you the dates for those as well, please, so that kuulemisista. Ähm, annan teille päivämäärät, jotta ihmiset voivat sitten perua edellisenä päivänä niin kuin yleensä tehdä. Yhdysvallat 11. helmikuuta, ähm, Englanti 29. huhtikuuta alkaen Puola äh, ja Puola ja Saksan raja 15. Kes- heinäkuuta ja Sardinia on turkoisilla viikolla, joka alkaa 28. lokakuuta. kuulemisista. Valiokuntia piti sanoa, mitä kuulemisia heidän piti tehdä muutama päivä etukäteen, joka on aiheuttanut hiukan hankaluuksia valtuuskuntien valiokuntien puheenjohtajalle. Nyt me ole, meillä on tämä hiukan hullu päätös. Yritämme ennakoida, millaisia kuulemisia mahdollisesti haluamme ensi vuonna joten koordinaattorit ovat tehneet päätöksen kuudesta kuulemisesta. Tämä ei tarkoita sitä, että me voi järjestää enempää, jos niin on tarve. Ensimmäinen on rautatiepaketti, toinen liittyy erityisolosuhteisiin Äh, lentoalalla. Tämä on seurantaa äh, tästä äh, tulivuoren purkauksesta Islannissa. Tämä on vähän niin kuin kuuleminen siitä, että mitä tapahtuu, jos tällainen purkaus syntyy uudelleen. Sitten kolmas postipaketti ja sitten nämä megarekat ja sitten sisävesiyhteyksien parantaminen. Nämä ovat ne kuulemiset, joita viemme eteenpäin. Tranin kokousaikataulu, se on sovittu ja se on teille lähetetty, mutta äh, älkää unohtakaa, että meillä on muutamia torstaita, meidän on ähm, äh, järjestettävä, niin me voi luopua torstaista. Meidän on pidettävä äh, koko torstain kokouksia. Tämä on osa sitä sopimuspakettia, joka meillä on muiden valiokuntien kanssa. Ja 9. lokakuuta iltapäivä. Sen kokouksemme perumme tiedoksenne. lokakuun liikennevaliokunnan kokous. Tiistai-iltapäivä seuraava kokouksemme. Tiistai-iltapäivä on peruttu. Sitten komitologiasta äh, tiedotteet teille lähetettiin, edelliset myöskin muut asiat. Äh, siinä oli tämä 9. lokakuuta iltapäivä peruttu. Ja sihteeristön lähettää teille tietoa siitä, että mahdollisesti pyydetään lisää tutkimuksia budjetista. Meillä on vielä vähän määrärahoja jäljellä, että voimme vielä tilata tutkimuksen, jos ryhmillä on jotain ehdotuksia siitä, mistä me sen tutkimuksen haluaisimme tehdä. Me lähetämme teille sitten vuoden 2013 kokousaikatauluun niin pian kuin mahdollista. Onko kaikki selvää? Kiitoksia oikein paljon. Sitten menemme äänestyksiin. Onko kaikilla äänestyskortit? Onko täällä jotakuta, jolla ei ole korttiaan? Äh, herra Alcadravi. Sillä Alcadrai ei löydä korttiaan, koska se on hävinnyt kaikkia hänen 50 seteleidensä väliin. Kyllä al ei löydä äänestyskorttia, mutta hän onkin jo sitten ainoa. Eli hänellä ei ole äänestyskorttia. No niin. Voimmeko sitten tarkistaa, toimivatko laitteet, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ei ole yhtään ryhmää, jolla olisi liikaa ääniä. No niin, sitten meillä on herra Alcadrai ja herra Banki, joilla ei ole kortteja, niinkö? Hyvä. Jos te voitte sitten nostaa kättänne. No niin, ensimmäinen äänestys on tämä edustaja Lichtenbergin mietintö, julkiset hankinnat. Oletteko kaikki valmiina? Hyvä. Sitten tarkistus yksi esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 43 siileltä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa tämän 43 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Herra Banki, hyväksytty. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kuusi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta menemme sitten tarkistuksen 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan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 Ovatko kaikki äänestäneet? Seuraavankin vastaan. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 18 vastaan, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 62 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusikymmentäkuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. seitsemäntoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty 19 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty 20 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty 68 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty 69 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 22, 23 ja 24 yhdessä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 71 on lisäys puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi A. Puolesta vastaan, tyhjää. Voimmeko tarkistaa kompromissi A? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi plus ja yksi miinus Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 75 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus B, jossa, joka on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa koko teksti ilman näitä sanoja, tuotantokustannukset ja sosiaaliset kustannukset, toinen osa tuotantokustannuksia ja kolmas osa sosiaaliset vaikutusten kustannukset. No niin. En tiedä mikä kompromissi tämä on, mutta hyvä on. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Siis ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Yksi plus, yksi miinus. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Olipa tiukka äänestys. Koko kompromissi on sitten hylätty. Sitten meidän täytyykin äänestyttää 78, ei 77 Ziileltä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 77 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tämäkin meni tasapeliksi. 76 puolesta. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27, sitä ei äänestetäkään. 28. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 32 on seuraava. 32 tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tänään. Uskon, että että se on hylätty, mutta tarkistetaan kuitenkin. 32 äänestys alkaa. Ei, 32. Tämä on siis äh, artikla 69 kappale 2 ja tarkistuksen numero on 32. Hyvä, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten tarkistus 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Tämän 33 tarkistuksen äänestys alkaa. Yksi puolesta, yksi vastaan vielä. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Ja hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 89 lisäyksenä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 90. Kahdessa osassa ensimmäinen osa ilman sanoja kuitenkin ei mikään näistä erityisistä sopimuksesta. No niin, ensimmäinen osa äänestys alkaa siis äh, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 35 esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 91 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 37 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistaan 37 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39, 95 ja 47 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty ja 98 oli tässä. Siis 39, 95, 47 ja 98. 196 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 97 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 99 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 100 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 102 puolesta vasta tyhjää, hylätty. 103 ja 67 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 104 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja nyt äänestys. Äänestys alkaa. Ja äh, kaksi puolta vääntä vielä lisää. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja tämä on hyväksytty 36 puolesta, neljä vastaan. Onnittelut edustaja Lichtenberger. Sitten pikkutauko. realised my tea bag was in my pocket. yeah, yeah, terrible tea. Okay, carry on with the next. I just realised my tea bag was in my pocket for when... No niin, tässä nyt teepussin elikin taskussa eikä pus, kupissa. Ehkä kuitenkin tästä tuoksu sinne leviää. Niin, meillä. Sorry, Eva. Yeah, the very last one. Yeah. That one? Yes. Yeah. Starting with amendment two. Aloitamme tarkistuksesta kaksi. No niin, tiedät mitä tie- tarkoitan, Michael. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää. Nyt tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Minä luulen, että se on hyväksytty, mutta täytyy vielä tarkistaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki nyt varmasti äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava on sitten 40, mutta tiedätte, kun olen britti, niin kyllä tämä tee on kaikkein tärkein asia aamuisin. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 54 puolesta. 54 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme numero 54. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Numero neljä puolesta. Vastaan Aloitetaan alusta. Numero neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta. Haluatteko tarkistaa ykkösen? Äänestys on auki nyt numerosta 41.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 vastaan, tyhjää hyväksytty, kuusi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan, tyhjää hylätty, kymmenen puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Tämän tarkistamme. Numero 50 äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan. Tarkistamme numero 52. Äänestys on alkanut.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 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi C. Tässä on kohda kohdalta äänestys osa 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja näin me siirrymme numero 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta me siirrymme 29 numeroon, koska muut raukeavat. Tässä on nyt tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta

Nämä yhdessä, siis nämä neljä puolesta vastaan. Voimmeko tarkistaa tämän 6263645? Äänestys on alkanut näistä. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 637 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Ykkönen puolesta vastaan. Tämä on hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Kaksi täytyy lisätä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37 kautta. Siis 38 ja 33. Now can I go on to Mr. Back's report? Yes. Right. 38.3. Now, uh, colleagues, this is a long vote. I do appreciate that. No niin, on hyvin paljon helpompaa, jos kädet ovat ylhäällä kunnolla. Okay, are you ready for the marathon? Okay. Amendment 15 is just a linguistic change. Tässä numero 15 koskee vain kielellisesti saksankielistä versiota. Vote on it. Do we vote? Do we vote on it? No. No, it's just a linguistic. Ei, tässä nyt ei äänestetä, koska tämä kielellinen asia, vaan me menemme numeroon 16.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 Taylorin numero 28 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Has everybody voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 29 Taylorilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Me tarkistamme numeron 37. Minus. No, oh, he's got his card now, yeah. Johnny side, then one plus. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tämä on hylätty. Sitten 38 Danelis puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa tästä tarkistuksesta 43. Se toinen osahan hyväksyttiin puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Konsta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten 79 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 hetkinen 82 hyväksyttiin, joten se raukeaa, joten 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 on kielellinen muutos. joten tähän tarvitaan nyt tar- tarkistus DG Move. Vaihdetaankin tuon TRAN pääosaston tilalle. Selvä. No, äänestetään tästä, mutta meidän täytyy joka tapauksessa muuttaa tämä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 99 seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 116 raukeaa, 117 samoin, 140 samoin, 100 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kolme raukeaa. Ensimmäinen osio siis, joten äänestämme toisesta osasta. Onpas tämä vähän monimutkaista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 hyvä, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää Tarkastetaanpa tämä uudestaan 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106. Jälleen kielellinen muutos. Äänestetään 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 Hetkinen, äänestäänkö siitä vielä? Mutta me hyväksyimme tuon 106. No niin, 107 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 108 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 110 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 112. Siihen suullinen muutos. Vastustaako joku tätä tarkistusta? Ilmeisesti ei, joten äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. puolesta vastaan tyhjää hylät. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 ja 5 ovat samanlaiset, joten puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta tarkastetaan 146 vielä. äänes alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 raukeaa. 149 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154. Se on lisäys kompromissin seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 156. Se on myös lisäyksenä kompromissiin. Se on suinen tarkistus. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Alkadraui Kyllä me vastustamme tätä. Selvä. Tätä suullista tarkistusta vastustetaan, joten siksi alkuperäisessä, alkuperäiseen tarkistukseen palaamme kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan vielä se. Äänestys alkaa. Yksi miinus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 8 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sata viisikymmentäyhdeksän sikalta puolesta vastaan tyhjää. Se on kai hylätty, mutta tarkistetaan se kuitenkin. Onko, ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 176 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 177 sitten ja 178 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 Taylorilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 Senalovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta, lisäyksenä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkoittiko tämä, että pitäisi tarkistaa tämä? Ei 194, tarkistetaan, äänestys alkaa. Rauilta yksi plussääni. Äänestys päättyy. Hylätty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. neljä ajalla sender puolesta vastaan tyhjä hylätty. 206 suullinen tarkistus vastustaako joku suullista tarkistusta. Mikäli ei, niin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 ja 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 ensimmäis, ensimmäinen osa raukeaa kompromissista johtuen, ja nyt toisesta osasta sitten äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2, 3, 3 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten nelonen koh puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään aina numeroon kolme asti. Savisaaren teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi ja kuusi. Hetkinen. Kolme, viisi ja kuusi ovat samanlaisia, joten nyt on äänestetty niistä kaikista. Seitsemän kosalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä numero 12. Äänestys alkaa. Oot kaikki äänestäneet jo. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää Samoin hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi mennään IMKON esityksiin. Kaple 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä kakkonen. Äänestys alkaa. yksi myönt- puoltoääni. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä. Nyt äänestän tästä viimeisestä lauseesta, koska loppu kuuluu tuonne kompromissin kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista sitten puolesta va- vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hetkinen, mikä seuraava onkaan? 26. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. No niin, Bach ennen loppuäänestystä. Ja ich stelle mir die Frage. Niin, kysymys kuuluu, kun Olemme nyt äänestäneet kaikista näistä tarkistuksista, jotka liittyvät käännösongelmiin, niin miksi emme sitten äänestänyt tästä ensimmäisestä Kohin tarkistuksesta numero 15? Okay. We can go back and vote. No, palataan sitten äänestämään tästä numerosta 15. Tässä on vähän hämmennystä siitä, kun on kyse kiireellisestä tarkistuksesta. Eli ensimmäisellä sivulla tuo 15. Niin, eli oliko tämä vain kielinen asia? Äänestää joka tapauksessa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Alkaa Raui, puoltoääni myös taas. Kaikki ovat jo äänestäneet, kaiketi äänestys päättyy. 43 puolesta. No, e, e, onnittelut herra Pahille. MFF. Monivuotinen rahoituskehys. Me tarvitsemme tänne vuoronvaihdon tänne ylös. recharge your arms for the MFF vote. Venytelkääpä käsiä varsianne tätä seuraavaa äänestystä varten. Okei. Okay. Hyvä on. Tarkistus kaksi senderiltä puolestaan vastaan tyhjää hylätty. Kolme lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi sikalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Yhdeksän äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 raukeaa. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää ylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 15 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Voimmeko tarkistaa? Äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 on lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 suullisella tarkistuksilla. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Sitten suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 lisäyksinä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Tämä summa ja kansalliset maksut. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksy. 20 on vedetty pois. 22 paiselta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32, kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa on kuitenkin vedetty pois. Niinpä meillä ei ole ensimmäistä osaa, joten tämä ei ole kohta kohdalta äänestys. Joten toinen osa tästä entisestä kohta kohdalta äänestyksestä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys tästä lausunnosta. Äänestys alkaa. Ja heillä alkaa Ravin ääni vielä lisäksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 37 puolesta, yksi vastaan ja viisi tyhjää ääntä. Seuraavaksi meillä on Kristekin mietintö. Hyvä on vuoronvaihto. Tarkistus 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 ja 30 raukeavat. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Voimmeko tarkistaa? 33 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta tarkistetaan. 35 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eikä olekaan. Ei, ei, koska meillä on tässä vielä yksi puolto ääni lisää, eli 36 seuraavaksi puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 36. Väsymys täällä alkaa vaivata, huomaan sen. 36 plus yksi ääni alkoi raavilta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hylätty. 37 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan. Tarkistetaan 38. Äänestys alkaa. Yksi ääni vielä lisää. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 39. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Samat luvut. Tarkistus 40 puolesta. SND-ryhmälle haluan sanoa, että tässä on kyllä tarkistusta 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa tämä. Uskon, että enemmistö on sama, mutta tämä menee tiukalle, joten tarkistus 40. Everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet?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 hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 56, joka on lisäyksenä kompromissitarkistuksen kaksi. Siinä on kohta kohdalta äänestys Se kahdessa osassa. Ensimmäinen osa koko teksti ilman sanaa ilma. En tiedä, mitä sitten hengitämme. Ja toinen osa on tämän ilmasanan kanssa. Eli ensimmäinen osa puolesta ja vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa. Tuo nyt varmaan raukea. No ja nyt sitten äänestämme tästä sanasta ilma puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Emme ilmeisesti pidä ilmasta. Se ei ole oikeudenmukaista. Ei. Sitten suullinen tarkistus 1, joka on lisäyksenä kompromissitarkistuksen 2. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Jos ei, niin sitten äänestämme siitä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan 62. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 63 Durantilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kolme puolesta vastaan. Hyväksytty sitten viisi. Tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 70 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjä Voimmeko tarkistaa? 72. Äänestys alkaa. Äh, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 75 äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 9 puolesta esit- vastaan. Tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 sitten. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Voimmeko tarkistaa? 91. Uskon, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan kumminkin. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93, kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Four. Those in favor. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten suullinen numero kaksi, Ajala Sender. Onko tätä kukaan vastustamassa? Ei. Eli puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 97 se raukeaa 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyö, hylätty. 100 puolesta vastaan hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 102. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta nyt äänestys on auki. Äänestys on päättynyt. 2020 puolesta vastaan tyhjää 19 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjä. Tämänkin tarkistamme tämä 103. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 22. Those in favor. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Alkadrain ääni. Sitten tulee lisäksi vielä. Äänestys on päättynyt. 38 puolesta yksi vastaan, eli hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Okay, we're on to the next item. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Ensin minä tarvitsen teiltä vähän ohjeita, koska seuraava kohta on maahuolinta. Eh, maahuolinta ja sitten sitten tämä meluasia. Sasada haluaa tehdä tällaisen PowerPoint-esityksen. En tiedä, tämä ei nyt ole kovin tavallista meillä – tässä kokouksessa silloin, kun mietintöjä esitellään, niin en oikein tiedä, miten suhtaudutte tähän. Minkälainen näkemys teillä on? Herrat saa saada. Take more than few minutes. No tämä kestää vain muutaman minuutin ja tämä on tarkoituksena vain tuoda tämä viesti selkeästi ja yksinkertaisesti kollegoille. What I'll do on this occasion is I'll allow that we have the No niin, siis meidän täytyy nyt sitten hyväksyä, että PowerPoint hyväksytään. Mutta muistutan sitä, että yleensä esittelijät eivät valiokunnalle eh, tee tällaisia esityksiä. Ne ovat kuulemisissa ja muissa keskusteluissa tavallisia, mutta tällä kertaa hyväksyn valiokunnan kokoukseenkin sen kuitenkin Pyydän teitä muistamaan, että jatkossa valiokunnan kokouksissa esittelijältä ei toivota näitä esityksiä PowerPointina. Sitten esittelijä Sasada. Äh. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, hyvät kollegat. Maahuolintapalvelut lentokentillä on hyvin tärkeä asia, kokonaisuus. No niin, en halua tässä nyt enää tuhlata aikaa, joten jatkan oitis. Tässä on kyse useista sadoista eurooppalaisista lentokentistä ja useista sadoista tuhansista työpaikoista näillä lentokentillä. Me olemme tehneet tämän asiakirjan eteen työtä yksinkertaistaaksemme tätä kenttää ja saavuttaaksemme tämän tulevaisuudessa paljon helpommaksi tämän alan. Tästä asiakirjasta keskusteltaessa valitettavasti huomasiin, että tässä puhutaan jatkuvasti vapauttamisesta ja tämä on yksi asetuksen kohdista. Se on tietysti tärkeää, mutta myös yhdistetyt menettelytavat ja myös vähimmäislentokenttästandardit liittyvät tähän hyvin merkittävältä osalta. Ja tässä nyt pyritään yksinkertaisesti osoittamaan, miten tämä, miltä tämä maahuolentapalveluun pitäisi näyttää, ja siitä syystä olen tämän PowerPoint-esitykseni luonut teknisistä syistä ei taida sitä pystyä teille edes nyt näyttämään. Ai, kyllä se tuolla nyt näkyykin sittenkin. Eli mikä tuo maahuolintaa yrityksen reitti on lentokentälle? Ensimmäinen askel yrittäjälle lentokentän suuntaan on marssia jäsenvaltion virastoon josta se saa hyväksynnän. Ja tämä hyväksymismenettelytapa on esitetty tarkoin tuossa asetuksessa. Jäsenvaltion virasto tarkastaa, onko tuon tuolla unionin, unionin rekisteröityneellä yrityksellä riittävät turvallisuusvelvoitteet täytetty, on, onko sillä lupa ja onko sillä riittävästi koulutettua henkilökuntaa. Ja minä yksinkertaistan tätä esitystä niin nyt mahdollisimman paljon, jotta kaikki kaikissa jäsenvaltioissa voitaisiin toimia mahdollisimman yksinkertaisesti, eli yrittäjä voisi saada tuon luvan mistä tahansa unionin valtiosta, ja se olisi sitten voimassa kaikissa 27 jäsenmaassa. Yrittäjä, joka saa tuon luvan, voi sitten valita sen lentokentän, jossa tekee työtä, ja se voi valita kaikista unionissa sijaitsevista lentokentistä työpaikkansa. Eli tässä toimitaan todella yhtenäisesti. Nykyisellään tuo hyväksyntämenettely on täysin toisenlainen jokaisessa jäsenvaltiossa. Eli tässä on 27 eri menettelytapaa. Yrittäjä menee nyt sitten lentokentälle tiedustelemaan, minkälaisia vähimmäistandardeja lentokentällä on. Nämä vähimmäistandardit määritellään ja annoin komissiolle ehdotuksen näiden vähimmäisstandardien hyväksymiseksi delegoiduin säädöksin. Mielestäni nämä vähimmäisstandardit pitäisi määritellä yksittäisillä lentokentillä, koska ne tietävät parhaiten, mitä ne tarvitsevat, minkälaisen ajan esimerkiksi ne tarvitsevat. Ja tässä nyt sitten on nämä eri luokat, joita tuossa liitteessä on mainittu asetuksessa. Ja tässä on kyse nyt minun valitsemistani kriteereistä, jotka täytyy yksityiskohtaisesti selostaa lentokentällä Kyse on vähimmäis odotusajasta matkalaukujen luovuttamisessa ja sitten matkalaukujen lähtöselvitys ja moni muu vastaava. Ja ainakin osaan teistä pitäisi olla iloisia näistä kriteereistä, varsinkin kun kyse on eri tekijöistä, jotka hankaloittavat asiaa. Eli tässä nyt on kyse näistä vähimmäistandardeista, joita lentokenttien pitää hyväksyä. Ja sitten on huomautettava, että tällaista valvontaa lentokentillä ei ole ja nämä standard vielä, ja nämä standardit täytyy hyväksyä sitten toimivaltaisessa viranomaisessa jäsenvaltiossa ja päättää ja tarkastaa, että ne eivät ole liian alhaisia eivätkä myöskään liian vaativia. Kun yrittäjä sitten vastaa näihin standardeihin. Se voi etsiä sitten liikekumppania ja lentoyhtiöitä, jos ne ovat kiinnostuneita yrittäjän palvelusta, niin sitten ne alkavat liiketoimintansa sopimuksen, sopimuksella maahuolinnasta ja käyvät läpi nuo vähimmäistandardit ja sitten tuon yhteisen sopimuksen asetuksessa tarjotaan mahdollisuutta jättää poikkeukseksi tämän asetuksen ulkopuolelle tietyt kohdat, ja erityisesti tuon vapaan vapauttamisen ulkopuolelle jossain, jollain lentokentällä tai jollain lentokentän terminaalissa. Tässä on 11 kohtaa maahuolintatoimista. Nämä rajoitukset voivat koskea ainoastaan neljää luokkaa ja kaikki muut on vapautettu jo ajat sitten. Ja näin mitään rajoituksia ei voi enää asettaa tuolle maahuolinta tarjoajien määrälle esimerkiksi, mutta sitten muun muassa polttoainehuolinta, rahti- ja postihuolinta ja matkalaukuhuolinta ja sen sellainen, niihin voidaan myös asettaa rajoituksia riippuen lentokentän koosta. Ja jos matka, lentokentällä on 2-5 miljoonaa matkustajaa, niin silloin voi olla vähintään kaksi maahanhoitopalveluntarjoajaa. Jos on kyse viidestä miljoonasta, niin sitten kolme. Ja tässä en puhu näistä rahdin käsittelytonneista sen enemmän, mutta siihenkin on omat rajoitteensa. Ja minulla on ehdotuksena, että näille seitsemälle Euroopan suurimmalle lentokentälle otettaisiin rajoitukseksi neljä maahanhoitopalvelun tarjoajaa vähimmäistapauksessa. Eli tässä ei nyt tietenkään ketään pakoteta toimimaan lentokentällä kaksi kol, jos on sitten kolmas tai neljäs tai viides kiinnostunut tästä, niin kenenkään ei, ketään ei tietenkään nyt jouduta pakottamaan toimivaan lentokentällä, mutta eli siinä ei sinänsä mitään ongelmaa synny, mutta jos sitten seitsemän tai kymmenen olisi innostunut toimimaan kentällä, mutta lentokentällä jäsenvaltiossa sanotaankin, että tietystä infrastruktuurista johtuen täytyy rajoittaa maahanhointapalvelut kahteen, kolmeen tai neljään. Ja silloin tuo menettelytapa on erikseen määritelty omissa tarjouskilpailuissaan siinä, kuka parhaiten toimisi kyseisellä lentokentällä parhaimmalla tavalla. No niin, ja nyt olen saanut ehdotuksia myös kollegoilta ja olen pyrkinyt ottamaan heidän ajatuksiaan tänne mukaan. Ja erityisesti puhutun siihen, että joku lentokenttä voisi kieltää tämän maahuolintajärjestelyn käytön jollain tietyllä lentokentällään viiden, viiden vuoden ajalta, eli lykätä sitä eteenpäin. Täällä on tietysti myös poikkeuksia muitakin ja lykkäysmahdollisuuksia muitakin, jotka, mikä tarkoittaa sitä, että osa näistä säädöskohdista tulisi voimaan vasta kymmenen vuoden päästä. Tietysti me tiedämme, että tämä asetus ei ole tarkoitettu ainoastaan kahdeksi tai kolmeksi vuodeksi tulevaisuudessa toimimaan, vaan kymmeneksi pitemmäksikin aikaa se on tarkoitettu toimimaan lentokentillä unionissa. No, puheenjohtaja, minä päätän kyllä puheenvuoroni pikapuoliin. Keskustelussa kuultiin, että neljä maahuolintaa palveluntarjoajaa lentokentällä on ehkä liian vähän jos mietimme seitsemää suurinta lentokenttää, joita tämäkin asetus koskee, kaksi niistä jo on täysin vapautet, vapautettuja kilpailuun ja kolme lähes tulkoon. Ja ongelma koskee ainoastaan kahta jäljellä olevaa lentokenttää. Ja nämä kaksi lentokenttää sitten käyttävät asetuksen mahdollisuuksia maahuolinnasta poikkeuksien muodossa, jotta ne voivat vielä toimia samalla tavalla seuraavatkin kymmenen vuotta. Ähm. Kiitoksia. Meillä on nyt alueiden komiteasta herra Werner. Sasada. Niin, hyvä. Three to four. Niin, herra Werner, halusin vain sanoa, että teillä on noin kolme neljä minuuttia aikaa. Äh, hyvä herra Simpson, hyvä herra Sasadas. Jos sydämelliset kiitokset ja äh, kiitokset siitä, että alueiden komitea voi kommentoida tätä lausuntoa. En halua teidän kärsivällisyyttänne koitella, joten yritän puhua lyhyesti. Komissio on tehnyt lentokenttäpaketin, jossa on neljä asetusluonnosta ja me tarkastelimme niitä kaikkia yhdessä. Ja sitten, jos katsomme niitä yhdessä, esimerkiksi se, joka liittyy liittyy näihin slotteihin ja sitten nämä maahuolintapalvelut, jossa tuntuu enemmän kilpailua lentokentillä, niin äh, kokonaisuudessaan äh, alueiden komitean mielestä tämä on hyvin tasapainoinen ehdotus. Tässä on hyviä asioita, tässä halutaan vapauttaa enemmän markkinoita, tässä syntyy äh, kasvuimpulseja. Saksissa näemme tämän jo esimerkiksi Leipzigin rahtilentokentällä, että mm, talous ja teollisuus siinä ympärillä kasvaa. Ja kannatamme maahuolintapalvelujen vapauttamista. Se antaa lentoyhtiöille enemmän valinnanvaraa, se parantaa tehokkuutta. On kuitenkin huomioitava paikallisia erityispiirteitä, tilaongelmat, kapasiteettiongelmat, turvallisuuden on oltava ensisijalla, kuten Ratsasadakin sanoi, eli jonkinlainen siirtymä vaihe ja sitten minkä kokoisilla lentokentillä tässä tätä voitaisiin soveltaa. Sitä nyt halua kommentoida tässä, mutta paikalliset olosuhteet on otettava huomioon. Liberalisointi on hyvä asia, mutta kuinka se tehdään, se on toinen asia. Vielä muutama kommentti. Kaikilla palveluntarjoajille pitäisi olla mahdollisuus käyttää myös alihankkijoita, eikä vain lentoyhtiöillä. Tässä meidän pitäisi tehdä muutos 35 äh, artiklaan ja sitten vähimmäislaatustandardit, herrat Sasadakin siitä puhui. Tässä on annettava lentokentille mahdollisuus viedä ne läpi. Pitääkö tässä asetustekstissä nyt olla näin pikkutarkka siinä, me emme ole ihan samaa mieltä, mutta kokonaisuudessaan olemme menossa oikeaan suuntaan ja sydämelliset kiitokset. Thank you very much, Mr. Werner. Now Kiitoksia, herra Werner. Sitten ryhmille eh, ehdotan, että neljä minuuttia ja kolme minuuttia muille puhujille, joten ensimmäisenä edustaja Fleckenstein SND-ryhmästä neljä minuuttia, olkaa hyvä. Ja, herr Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää esittelijä siitä, mitä hän tässä meille kertoi äsken. Ensimmäisessä keskustelussa olemme jo joitakin eh, kommentteja eh, saaneet esille. Ensinnäkin nämä negatiiviset asiat, hänen toisin kuin hän ja toisin kuin meidän vieraamme eh, täältä alueiden komiteasta niin me emme halua mitään sitovia lukuja tähän. Jos täällä puhutaan kahdesta palvelun tarjoajasta, kuten direktiivissä on, niin jokainen lentoasema voi itse vapauttaa nämä palvelut kuten haluaa, mutta me emme usko siihen, että tässä jollakin tavalla vielä tiukemmin näitä käydään määrittelemään. Ja sitten lähestymme siitä asiaa, miten tämä oikeudellinen eriyttäminen eh, tai tehtäisiin. Täällä pitäisi olla tämmöinen toiminnallinen eriytys, ja tämä koskee eh, erityisesti erillistä kirjanpitoa, kuten olemme jo maininneet. Meidän täytyy eh, myös katsoa sitten, miten näitä, näitä subventioasioita, ja tämähän on sellainen asia, jota me olemme käsitelleet jo muissa keskusteluissa. Eli näitä täytyy vielä eh, tarkastella asioita, mutta kyllä suunta on oikea. No sitten nämä vähimmäislaatu normit eh, minä olen myös sitä mieltä, että delegoituja säädöksiä ja näitä vapauksia ei pitäisi komissiolle antaa, vaan e, meillä on tällä tietyt minimistandardit jo määritelty. Me tulemme niitä vielä katsomaan tarkemmin. Mutta miten sitten näiden arviointi jatkossa on, niin minä uskon, että tämäkin on sellainen asia, että tästä löytyy ratkaisu. Sitten tämä kvalifiointimenettelyt Täällä puhutaan työehtosopimusten noudattamisesta ja edustamisesta. Että täytyy olla hyvä työehtosopimus. No, tällaisellakin asialla on hyvin suuri vaikutus ja uskon, että se on sellainen keskustelu, jota tulemme vielä käymään. Sitten nämä alihankintasopimukset. Minä olen sitä mieltä, että pitää olla tällaista oma huolintaa. Tässä täytyy myös pystyä tällä tavalla lentoaseman osallistumaan. Ja sitten, jos näitä laatustandardeja vastaan toimitaan, niin meidän täytyisi niitä miettiä vielä yhdessä Ensin katsotaan käyttäjiä, käyttäjämaata ja sitten katsotaan, miten jäs, kukin jäsenvaltio näitä normeja panee täytäntöön. Siis oma huolinta, se pitäisi vapauttaa kokonaan. Ja nämä neljä neljällä alalla, jos täällä kahteen toimijaan äh, vain rajoitutaan, niin kyllä siinäkin pitäisi miettiä, mikä olisi paras mahdollinen ratkaisu. Yksi asia täältä puuttuu. Me emme oikein tiedä itsekään, mitä tässä kohdassa haluamme, mutta on kysymys indikaattoreista. Jotain siitäkin pitäisi täällä mietinnössä olla. Me olemme aivan varmasti monissa kohdissa niin lähellä, että kompromissit löytyvät kolme tai neljä toimijaa eh, lentokenttää kohti. Se on asia, jota emme voi tukea. Kiitoksia edustaja Klints. Neljä minuuttia. Hyvät kollegat, minä olisin oikeastaan halunnut, että komissio olisi asettanut prioriteetteensa toisin ja käsitellyt sellaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi miten voimme toteuttaa yhtenäisen eurooppalaisen ilma-alueen, miten, mitä voimme tehdä, että meidän lentoyhtiömme pitkällä tähtäimellä pysyvät hengissä. Nehän yksi toisensa jälkeen menevät konkurssiin. Lentokentillä menee hyvin, mutta lentoyhtiöillä ei niinkään. Kuantas nyt esimerkki, tästä yksi esimerkki, ähm, kilpailu on yhä vahvempaa ja äh, meidän lentoyhtiöllämme on vaikeaa. Tästä ei ole sanottu sanaakaan. Lisäksi voitaisiin tehdä ehdotus siitä, että kaikki lentokentät yksityistettäisiin Euroopassa. Nehän ovat vieläkin valtiollisia tai puolivaltiollisia suurimmaksi osaksi. Jos ne olisivat yksityisissä omistuksissa, sitten niiden liiketoimintamalli olisi sellainen, että ne olisivat kilpailukykyisiä, eikä meidän tarvitsisi edes keskustella näistä maahuolintapalveluista näin paljon se on hyvä, että olemme jakaneet tämän asiakirjan näin, kun se on jaettu liikennevaliokunnan ja työllisyysvaliokunnan kanssa, koska monet asiat, mitä työllisyysvaliokunta tekee, liittyvät tarkkaan siihen, mitä me teemme täällä. Ja kun kuulen, mitä siellä työllisyysvaliokunnassa tehdään ja mitä siellä äänestetään, niin kyllä se minua hiukan huolettaa, että en ole oikein tyytyväinen tähän, koska toisaalla me haluamme täällä vapautusta, mutta toisaalta yrittäjävapautta siellä rajoitetaan, joten tämä ei oikein käy. Minä kannatan esittelijän monia äh, ehdotuksia. Minähän olen mm, periaatteessa liberaali ja kannatan vapauttamista. Emme halua vähimmäisstandardeja, tai haluamme, että vähimmäisstandardit määritellään toimijoiden äh, toimesta, mutta en nyt tiedä, pitääkö meidän olla ihan näin tiukkoja. Äh, minä tunnen Frankfurtin lentokentän parhaiten, koska asun siinä lähellä, niin siellä ei eh, kapasiteetin ja infrastruktuurin eh, takia ole mahdollista eh, ottaa enempää maahuolintapalvelutarjoajia. Nytkin siellä on kaksi jo liikaa tämän kolmannen kiitoradan jälkeen. Jos sinä sitten tuolle ne osallistuisi vielä kolmas tai neljäs palveluntarjoaja niin pienellä tilassa, niin se ei kyllä mielestäni tule parantamaan laatua kuluttajille tai lentomatkustajille. Mutta yhtenäinen menettelytapa, se on hyvä asia, sitä kannatan. Ja jos joku on saanut luvan toimia no, maahuolintapalvelun tarjoajana yhdessä valtiossa, niin silloin hänellä pitäisi olla oikeus äh, siihen myös muissa EU-valtioissa. Siellä, missä lentokentät harjoittavat omahuolintapalvelua, niin silloin tämä täytyy tietenkin jakaa myös juridisesti ja tällaiset poikittaissubventiot, niitä ei voida hyväksyä. Koulutus ja jatkokoulutus on itsestäänselvyys. Minä en oikein edes tiedä, Pitääkö meidän lainsäädännön kautta tässä jotain määrätä? Tämä on palvelun tarjoamisen tärkeä osuus ja palvelun tarjoajat itse oikeastaan tietävät, mitä heidän täytyy tehdä, jotta he ovat sitten korkealaatuisia. Määrittelemmekö me nyt sitten tämän tarjouskilpailun seitsemäksi vuodeksi vai kymmeneksi vuodeksi, en nyt ole aivan samaa mieltä tästä. Mielestäni tämä ei ole ehkä määrävä seikka. No niin, puheaika niin loppuu, mutta eiköhän me tästä pysty sopimaan, herrat Sasada. Niin Kiitoksia. Edustaja Foster ECRstä. Well, thank you very much, Chairman. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, Peter van Dalenin puolesta tässä nyt puhun. Varjoesittelijänä hän ei valitettavasti joutunut tänne joutunut tänne. Hän järjestäjä tuota Hollannin hallitusta. Mutta kiitokset joka tapauksessa kaikesta työstä. Muutamaan kohtaan puuttuisin hänen puolestaan. Tässä nyt onkin jo vähimmäislaatukriteereistä laatukriteereistä puhuttu ja tämä, me olemme samaa mieltä jo sanotun kanssa. Ja sitten tuo vastavuoroiden tunnustaminen ja kilpailu, reilu kilpailu kolmansien valtioiden kanssa. Sasada saa tästä luettelosta kyllä myös sitten toisinnon kohta puoliin. Ja sitten tuo... Ja tässä nyt oli muutama neljä viisi kohtaa, jotka annan hänelle, mutta tämä yleisperiaate, josta ryhmämme on puhunut, eli tuo neuvoston kokous viime maaliskuussa, joka tulki, tuki tätä yleislähestymistapaa, on myös meidän. Me tuemme myös sitä tässä tämän ehdotuksen sisällä. Kaiken kaikkiaan vuosia asia on jo vapautettu yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja jos katsotaan montaakin lentokenttää, niin siellä on montakin maahuojentapalvelun tarjoajaa aina tuolta toisesta maailmansodasta lähtien. Tämä asia kuitenkin on sitten ehkä toisen tyyppinen, jos asiaa tutkailee vaikkapa Frankfurtissa, ja tämä täytyy varmasti saada ratkaistua, koska nyt jos me sitten vain viemme tämän keskustelun tiettyihin valtioihin, joissa on hankaluuksia, voi olla tietysti pieniä lentokenttiä, joita ei myöskään ole vapautettu, joita, joita hallitaan sitten alueellisiin viranomaisiin ja kaikki on heidän käsissään. Eli tässä täytyy nyt todellakin sitten katsoa, miten sielläkin asiat toimivat, joten tosiaan nyt täytyy olla keskittymästä pelkästään näihin suuriin lentokenttiin maahuoltopalveluissa. Yleisesti ottaen joka tapauksessa huomauttaisin, että tämä on ihan sinänsä hyvä, mutta katsotaan, onko tämä kilpailun lisääminen sitten oikea reitti ja miten lainsäädännöllisesti asiaa voidaan edistää, kun saadaan aikaan asiakkaan ja yrityksen välillä sopimus sehän on juuri tuo kilpailua luova tekijä. Ja jos nyt katsotaan tätä maahuolintaa ja lentokenttiä, niin mielestäni kyse on kaupallisesta sopimuksesta, asiakkaan näkemyksestä. Ja joka tapauksessa tarvitaan henkilöitä, jotka, jotka tekevät tuon työnsä ja siirtävät näitä tavaroita. Siitä he saavat palkkansa. Eli tässä mietitään, tiedetään sitten, mitä oikeastaan komission rooli voikaan olla, mitä tässä voidaan säädellä lailla. Eli tässä nyt ei ole syytä ryhtyä tarkkaan sääntelymenettelyyn komissiossa, koska se ei välttämättä auta. No joka tapauksessa nyt haluan kiittää Sasadaa ryhmäni puolesta ja tämä yleinen lähestymistapa kulkee aivan sinänsä oikeaan asiaan, ei siitä sen enempää. Mutta tässä on jo alleviivattu, alleviivattu tiettyjä ongelmia, joihin muutkin valtiot ovat puuttuneet. Kiitos. No niin, meillä on nyt todella pitkä puhujalista, joten meidän täytyy kuulla kaksi antaa kaksi minuuttia kaikille, jos haluamme kuulla vielä komissiota ja esittelijää. Eli kaksi minuuttia. Edustaja De Verac. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten täällä on sanottu, niin tämä ehdotus on hyväksyttävä. Me tiedämme, että sellaiset suojelumääräykset, joita viimeksi oli ete- edessä, on, on otettu huomioon, että tätä markkinaa voitaisiin avata enemmän. Tässä on kymmenen, kymmenkunta vuotta yritetty vapauttaa näitä näitä palveluja, mutta eräät lentokentät ovat vähän jääneet jälkeen ja se haittaa käyttäjiä. Minun mielestäni tämä työ, jota kollega on tehnyt, on ollut hyvä, koska tämä mietintö, josta nyt keskustelemme, eh, siellä on paljon parannusehdotuksia, kun vertaamme siihen asiakirjaan, joka liikkui muutama kuukausi sitten. Ei pidä tätä omahuolinnan käsitettä laajenta enää, ja me tarvitsemme näitä määräyksiä, jotka koskevat alihankintaa. Me huomaan, että tässä kohdassa e, olen kollegani kannalla. Se, että tätä vähimmäismäärää toimijoista nostetaan kolmesta neljään, niin on jonkin aikaa siitä, e, kun ilmaisin oman varau- varaukseni tähän asiaan nähden on vain niin miksi ei tietyillä kentillä, koska on tarkoitus tarjota enemmän palveluita käyttäjille. Mutta täytyy tietysti muistaa nämä tilaan liittyvät rajoitteet, joita lentokentillä on, ja kaikille kentät eivät uusia toimijoita voi ottaa vastaan. Tämä avautuminen ei saa tapahtua sillä tavalla, että palvelu huononee. Tämä on kaikkein tärkeimpiä käsitteitä, koska tämä liittyy nimenomaan siihen, miten turvallisuus ja varmuus taataan. Pitäisi liitteessä kuvailla vielä tämä laatunormien tila erikseen. Sitten itsenäiset yritykset, niillä on hyvin paljon hallinnollisia mm, esteitä esimerkiksi, kun vaaditaan lisää raportointia komissiolle. Minä en voi nyt sitten puhua tästä kriisitilanteesta, joka... Siis voinko puhua siitä, miten kriisit kentällä hoidetaan? Really, <laughs> is the honest answer. Ei, ei, oikeastaan. No niin, minun täytyy nyt laittaa tuo kello päälle. Edustaja Viers, anteeksi, et ollut tässä listalla, mutta edustaja Vilskuelta. Kiitoksia hyvät kollegat, tämänhetkinen avautuminen on jo heikentänyt laatua ja laskenut palkkoja jopa 20 prosentilla. Työntekijät eivät pysty enää harjoittamaan, siis saamaan elinkeinoaan ja kyllä laadun täytyy perustua siis valinnan täytyy perustua laatuun eikä alhaisiin palkkakustannuksiin. Meillä täytyy olla hyviä mm, työsopimuksia, kunnollista kunnollista jatkokoulutusta, alihankinnan kieltäminen, työpaikkojen täytyy, ta, ää, täytyy taata samoin samoissa, mm, samalla tasolla, kun palveluntarjoajaa vaihdetaan. Maapuolintapalvelujen avaaminen voidaan hyväksyä ainoastaan, jos otetaan käyttöön sosiaaliset säännöt ja parannetaan työntekijöiden sosiaalisia oikeuksia. Mielestäni on kauhistuttavaa, että esittelijä Ratsa Saada pitää komission ehdotusta liian vähän kunnianhimoisina, että toimenpiteet eivät mene liian pitkällä. Jos syntyy lisää kilpailua ja lisää vapauttamista, niin sitten hinnat laskevat ja palvelun laatu paranee, näin ainakin esittelijä ajattelee. Hän haluaisi siksi nostaa maahuolintapalvelutarjoajien vähimmäismäärää neljään suurilla lentokentillä ja hyväksyä jopa alihank hankinnan tällä tavoin saman allianssin lentoyhtiöt voivat eh, jakaa nämä eh, toimet. AD FAU ja Fokuksen tekemä tutkimus viime viikolla osoitti, että markkinoiden lisävapautuminen tulee eh, alentamaan laatua ja myöskin tehokkuutta lentokentillä ja myös kunnolliset työsuhteet tulevat sieltä katoamaan. Jopainen liikenne federaatio sanoi heinäkuun alussa seuraavaa. Se tulee ainoastaan hyödyttämään voitonjanoisia lentoyhtiöitä. Ammattiyhdistysten rinnalla tulen taistelemaan tätä vapauttamista vastaan. Me tarvitsemme sosiaalista Eurooppaa, emmekä tällaista palkkadumppausta. Hyvä on, nyt laitetaan sitten kello päälle. Edustaja Leichtfried, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Täällä puhutaan yritysten vapauksesta. Minä usu, haluaisin puhua muusta, eli sosiaalisesta markkinataloudesta. Ja nyt minä sitten ajattelen, että lentoliikenne, yritystoiminta, e, eli tässä olisi sitten lentoreittejä, joita voitaisiin vapaasti käyttää. Ja matkustajat sitten voivat valita itse kentän, jolta lentävät. Tämähän on aika selkeä tilanne. Eihän kukaan tästä edes valita. Kuvitellaanpa se niin, että, että lentoasemat voivat tarjota sitä, mitä haluavat. Tämä on myöskin sosiaalisen vapaan markkinatalouden piirre. Jos sitten Euroopan komission viran, vir, viranomaiset ja liikennekomissaari noudattaa liikennepolitiikkaa oman ideologiansa mukaan, jos se tulee tähän peliin mukaan, niin silloinhan meille tulee pakkojärjestelmä. Ja silloinhan kerrotaan lentoasemille, kuinka paljon toimijoita siellä saa olla tai pitää olla. Eihän se ole vapaata markkinataloutta. Minun mielestäni se on pakkojärjestelmä, eikä se palvele laatua eikä ole nimenomaan ei ole työntekijöiden etujen mukaista, eikä myöskään matkustajien. Se vain hyödyttää niitä, jotka haluavat tehdä hyvää tulosta. Hyvät kollegat, Euroopan unioni on nyt tällä hetkellä sellaisessa tilassa, joka e-, ei ole kansalaisten kannalta hyvä, mahdollisimman paras, eikä tämä ole siis työntekijöiden etu. Ja nyt sitten, jos tällä tavalla toimimme, niin tilanne sen kun huononee. Täytyy, yrittäkää nyt ajatella, miten tämä on tärkeää liiketaloudellisesti ja mikä on sitten toimijoiden ja matkustajien kanta, koska tällainen ehdotus ei kenenkään etua palvele. Edustaja Grosch, kaksi minuuttia. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää edeltäjää puhujaa. Mielenkiintoista oli äh, huomata, että monet äh, edeltävistä puhujista olivat saksalaisia. Äh, kaikki puhuvat samaa kieltä, mutta eivät yhdellä äänellä. Ratsasadalle ei tule olemaan helppoa, vaikka hän on tätä jo kulmia pyöristänyt päästä kompromissiin, koska kyllähän keskustelua on nyt pantava oikeaan paikkaan ja miettiä, mikä on tavoite. Jos katsotaan komission tavoitetta, että halutaan lisätä lentokapasiteettia, niin ei maahuoltapalvelu ole tässä ainoa ratkaisu. Lentoturvallisuus antaa tässä paljon paremman vastauksen. Jos tarkoituksena on järjestää markkinat kokonaisuudessa, niin silloin avoimet ja säännellyt markkinat ovat hyvä vastaus. Ja se, että että kyseenalaistetaan laatu sitä kautta, että lisääntyy palveluntarjoajien määrä, niin sitä en voi hyväksyä, koska tällähän tavoin lentoyhtiöt voivat valita parhaan palveluntarjoajan, koska tähän liittyy myös turvallisuus ja se on huomioitava. Mitä tulee oikeudelliseen jakoon, integraation kollegat puhuivat siitä, täytyy ensin katsoa lentokenttien taloudellista tilannetta sitä on huomioitava. Sitten viimeinen asia, joka liittyy työpaikkoihin. Minusta on hiukan liioiteltua, kun lentokenttä laajentaa ja sitten tähän laajentamishankkeeseen sanoi, että se on valmis ottamaan uusia maahuolentapalvelun tarjoajia. Ja sitten lopuksi sanoi, että ei olekaan tilaa siihen, mitä kansalainen haluaa. Kansalainen haluaa, matkustaja haluaa laatua ja sitä on osittain, mutta ei kaikkialla. Matkustaja ei välttämättä halua halvempia hintoja, hän haluaa parempaa laatua. Tätä on korostettava. Ja sitten sosiaalidumppaus ei ole tässä mukana jokainen alue, jokainen jäsenvaltiohan päättää tästä itse ja sen voi tehdä myös lentokentillä. Kiitoksia edustaja Alcadrari. Wel, voorzitter, en eh, dank aan, aan de rapporteur. Ik moet zeggen... Miten puheenjohtaja? Niin uskoisin, että tässä on nyt jo korkealaatuista työtä tehty, mutta muutamaan kohtaan puutun juuri siihen, mikä on tuo maahanmuuttopalvelutarjoajien määrä. Meidän mielestämme tämä vähintään kaksi olisi riittävä. Jäsenvaltiot itse voivat sitten päättää, tarvitaanko palveluntarjoajia enemmän. Ei pitäisi nyt tätä sitten tyrkyttää pako, pakosta koko unionille. Ja sitten tuo oma huolinta. En vastusta sitä tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi pika postin lähettämisessä tai sitten yöllä toimivat lentoyhtiöt saattavat tahtoa käyttää omaa, omaa huolintaa. Tässä Sasalan tekstissä on kuitenkin oikein hyvä asia näiden laatukriteerien vaatiminen. Niitä täytyy varmasti käsitellä tarkemmin, mutta ne on saatava aikaiseksi. Sasada esimerkiksi voisi ottaa myös enemmän huomioon vammaiset ja liikuntarajoitteiset lentokentän käyttäjät. Ei kuitenkaan voi tutkailla tätä asiaa ilman työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan näkemystä. On hyvin tärkeää kuitenkin mennä eteenpäin tämän asian eteen varsinkin kun kyse on henkilöstön kohtalosta tuon sopimuksen umpeutuessa. Eli näiden, tämä henkilöstö sitten nyt usein ajautuu sosiaalisesti äärimmäisen hankalaan jamaan. Eli tällaisissa kysymyksissä täytyy myös sitten pyrkiä löytämään ratkaisut. Katsotaan tuota huolintapalvelujen määrään, tarja, määrää. Edustaja Bach, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Zasada eh, on tehnyt hyvin paljon työtä ja hän on hyvin monia uusia tai lähetökohtia tässä ottanut käyttöön. Henkilökohtaisesti, henkilökohtaisesti täällä on tiettyjä Eh, täällä on monia asioita. Siis monet ovat sitä mieltä, että tässä pitäisi olla vain ehdotus ja sitten kansalliset erityispiirteet täytyy ottaa myöhemmässä vaiheessa huomioon. Se, että mm, eh, turvallisuus ja mm, ja eh, nämä kvalifikaatiot, että niitä tarkastellaan, mutta meidän täytyy muistaa sitten kuitenkin koko ajan, että toissijaisuusperiaate toteutuu. Mitä tulee suhteellisuuteen, niin siinäkin on niin, että tämä direktiivi 96, se on jo avannut markkinoita, mitä monopoleja hän ei ole olemassa. Minä vastustan monopoleja, mutta minä en halua myöskään ideologista lisävapauttamista lisää. Se, että markkinoita avataan e, yhä enemmän, niin siinä tulee sosiaalisella puolella sitten ongelmia. Minun mielestäni se, että markkinoita vielä avataan enemmän, niin se ei tuo mitään lisäarvoa. Se on henkilökohtainen näkemykseni ja, ja jos ei tätä nyt voida hylätä tätä ehdotusta, niin ainakin meidän täytyy tästä tehdä puitedirektiivi, jonka myötä sitten kukin maa itse toisiaisuusperiaatteiden nojalla noudattaa omia sääntöjä. Thank you, Mr. Ba- Mr. Dibaka. Kiitoksia, edustaja Debaka. Ehm, de Kiitoksia esit- haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta hänellä on vielä paljon työtä edessään, uskon. Maahuolintapalvelut eivät voi jäädä tämänhetkiseen tilaansa, sitä ei voida ajatella. Siksi olen iloinen tästä komission ehdotuksesta. Edustaja Leichtfried myös puhui siitä, että kaikki markkinat on säänneltävä, mutta pääsääntö avoimille markkinoille on avoin pääsy niille ja tämä on komission ehdotuksessa. Ja siksi olen iloinen siitä, että tämä ala vihdoinkin sitä kohdellaan kuten normaalia alaa, jota vapautetaan, koska tarvitsemme enemmän kilpailua palvelujen parantamiseksi. En ymmärrä, miksi tässä on tämä funktionaalinen erottaminen eikä oikeudellinen erottaminen. Sitten tässä syntyy tällaisia epäselviä rakenteita, joten haluaisin, että juridisestikin maahuolintapalvelut erotetaan. Sitten vähimmäislaatustandardit. Komissio haluaisi, että tämä säädellään delegoi, tujen säädösten kautta. Minä kuitenkin haluaisin harmonisointia, jotta eh, koko Euroopassa matkailijat voivat odottaa palveluita samaa laatutasoa eh, työllisyys ja sosiaaliasia. Tässä on kyllä outoja ajatuksia. Tämähän on jo osittain suojeltu eh, sektori. Miksi sitä pitäisi vielä enemmän suojelua. Tavallinen markkina, tavallinen markkinatalous on tarpeen, jotta tarjonta olisi laadukasta matkustajalle. Meidän on otettava se huomioon. Edustaja Gaaler. Kiitoksia puheenjohtaja. Näin tässä useita suuria ongelmia ja kysymyksiä lähtien jo siitä, että komissiolla oli mielestäni väärät lähtökohdat. Sehän ei koskaan myös itsekään ottanut jäsenimietintöä koskaan vakavasti. Jäsenvaltio, joka tänä päivänä haluaisi vapauttaa, voi sen jo tehdä. Sitä varten tätä asetusta ei tarvita. Tämä on vielä tässä sanottava. Ja uskon, että ne jäsenvaltiot, joissa on säännellyt markkinat, niillä on ö, hyvät syyt tähän. Nimittäin hyvin toimivat tehokkaat lentokentät, joissa on paremmin toimivat maahuolintapalvelut kuin joillain vapautetuilla lentokentillä epäselvissä asioissa mielestäni tärkeä on tämä yhteys työntekijöiden työaikojen välillä, siis huippu, kiirehuippuina ja vähemmän kiireisinä aikana. Jos minulla on enemmän palveluntarjoajia, mutta yhtä paljon tällaisia vähemmän kiireisiä aikoja, niin silloin tehokkuus laskee, joten minun mielestäni tämä ei paranna tehokkuutta lentokentillä haluaisin ottaa esille nämä avainongelmat, nimittäin mutta on määriteltävä tämä relevantti kilpailumarkkina. Ne ovat niitä maahuolintapalvelutoimintoja, joita ei ole vielä säännelty, ei oma huolinta, eikä näitä allianssikumppaneita, jotka eivät ota toisia huolintapalvelun toimintoja tarjoajia. Sitten meillä on vielä 20 prosessia jäljellä. Ja todella vapautetuilla markkinoilla, oli kyse sitten Lontoosta tai Amsterdamista, niin siellä laatu ja täsmällisyys on huonompi kuin esimerkiksi Frankfurtissa. Kasvu ei tule markkinaosuuksia muuttamaan. Enemminkin eh, pienet lentokoneet korvataan suurella kuin että maahuollinnan määrä kasvaisi. Eh, tässä on kyse myös turvallisuudesta eh, ja koska me emme tätä asetusta tarvitse, niin me voimme sen lähettää myös takaisin. Kiitoksia. Edustaja Pirke. Danke, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. Meidän täytyisi eh, katsoa näitä tavoitteita. Tässä on kolme tavoitetta ainakin. Ensimmäinen on se, että kuljettajat ja matkustajat eh, saavat nopeampaa huolintaa ja että kustannuksia voidaan eliminoida. Ja kolmanneksi sitten se, että työ on eh, hyvä eikä sosiaalista dumppausta esiinny. Meidän täytyy huolehtia siitä, että direktiivin myötä markkinat toimivat. Täällä sanotaan, että vähintään kaksi palvelun tarjoajaa ja sitten täällähän voi olla useampia, se on, sehän on aivan selvä, ei tähän tarvitse mitään muutoksia tehdä, että enemmän kuin kaksi on myös mahdollinen. No sitten parempi hankinta, menettely ja avoimuutta siihen lisää. Ja kolmas asia on sitten nämä minimilaatustandardit, jotka pitäisi olla Euroopan laajuiset, eikä täällä pitäisi olla sitten mahdollista kansallisiin erillisiin tulkintoihin. Ja sitten meidän pitäisi ponnistella E, komission kanssa yhdessä sen eteen, että Single European Skies toteutuu. Me emme tarvitse, e, tarvitse kaikkia näitä säädöksiä, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Kiitoksia edustaja Pörker. Ennen kuin annan komissiolle puheenvuoron, muutama sana omalta osaltani. Yksi asia tässä on laatu ja palvelujen laatu Ja todella arvostan sitä, että tämä direktiivi on laajempi, mutta tosiseikka on se, että matkustajalle tarjottuun palvelun laatu on heikentynyt, odotusaikaa on pidempi, matkalaukut katoavat vielä. Jos haluatte esimerkin tästä, niin äh, seiskääpä äh, Brysselissä mm, hihnan numero yksi eh, vieressä eh, kello yhdeksältä aamulla, niin odotatte siellä kyllä ikuisuuden. Eh, mutta sitten täällä jotkut ovat puhuneet busseista, jotka menevät ympäri Frankfurtin lentokenttää. Joillakin eh, lentokentillä on se ongelma, että niillä on liian paljon palveluntarjoajia, mutta minun mielestäni meidän täytyisi keskittyä palvelun laatuun. Ja on ihan ok, jos ihmiset sanovat, että eh, lentoyhtiöiden pitäisi päättää tästä, koska lentoyhtiöiden täytyy eh, toimia yhdessä palveluntarjoajien kanssa, mutta jos lentoyhtiöt yrittävät alentaa hintaa ja alentaa maahanmuuttopalvelujen hintaa aina halvemmalle, aina halvemmalla haluavat palvelunsa, niin niin sitten tulos on se, että palvelun laatua huononee. Ja tätä meidän on tarkasteltava, mitä tulee tähän 50 sääntöön ja siihen, mitä herra Klint sanoi miksi työllisyysvaliokunta tekee tätä. Tekevät sen, koska he hakivat sitä. Kaikki ryhmien johtajat, mukaan lukien teidän ryhmänne johtaja, hyväksyi sen. Siksi antavat lausuntonsa 50 säännöksestä. Minä olen sitä mieltä, että siitä säännöstä pitäisi luopua, mutta tässä tilanteessa nyt olemme. Minä olen vähemmistössä tästä asiassa, joten meidän täytyy nyt ottaa työllisyysvaliokunta huomioon. Sitten komissiosta, edust- Rova Merci, monsieur le président. Kiitokset puheenjohtaja, hyvät äh, edustajat, hyvät naiset ja herrat, kiitän teitä tästä työstä tässä valiokunnassa lentokenttäpaketista kokonaisuutenaan. Nyt vastaisin Klintsille. Haluan vakuuttaa teille, että komissio on täysin sitoutunut yhteisen eurooppalaiseen ilmatilaan, mutta myös kilpailu kysymyksiin tasapainoisesta ja avoimesta näkökulmasta myös kolmansiin osapuoliin nähden ja komissio on hyväksynyt tiedonannon strategiasta ulkosuhteissa 27. syyskuuta se on tulossa lopullisesti hyväksyttäväksi. Ja vielä Klimtsille sitä sen verran, että lentokenttien yksityistämisestä nämä sopimukset omistajuudesta ovat puolueettomia julkisia tai, tai yksityisiä yrityksiä voi olla kyseessä lentokentillä. Ja sitten tämä maahuolintapalvelu muuten sitten. Me suhtaudumme myönteisesti Sasadan tekstiin. Siinä pidetään yllä tuo tasapaino, jota komissiokin ehdotuksessaan ajaa takaa markkinoiden järjestäytyneen avaamisen näkökulmasta ja se korostaa myös työllisyyttä sekä sosiaalipuolia, puolta, jotka tietysti muodostavat merkittävän laatutekijän näissä palveluissa. Myös tyytyväisinä olemme havainneet tämän työn laatu vähimmäiskriteerien määrittelyssä. Tästä asiasta käydään nyt keskustelua unionin tasolla ja niin onkin tehtävä, jotta voimme välttää sitä, että nämä standardit nyt sitten pirstaloituvat kaikenlaisiksi alueellisiksi ja paikallisiksi säännöiksi, jolloin lentoyhtiöiden ja matkustajien on mahdoton seurata tilannetta enää. Eli me tarvitsemme tätä laatutyötä unionin tasolle. Ja sitten kokonaisuutenaan vielä huomauttaisin, että tässä sadan teksti on mainio pohja päivittääksemme vuoden tuota, 2009 96 tekstiä parlamentiltahan me olemmekin pyytäneet tällaista syvällistä läpikäymistä maahuolintapalvelun toimimisesta tehokkaasti ja laadukkaasti. Ja tämän komission ehdotuksen kautta me pyrimme juuri tähän tavoitteeseen ja tavoite tosiaan on laadun parantaminen maahuolintapalveluissa matkustajan näkökulmasta. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Edustajat Zasada, haluatteko vielä lyhyesti lisätä jotakin? E, Kiitokset puheenjohtaja. Lyhyesti vain kiittäisin teitä kaikkia asiakirjani kommentoimisesta ei kyse ole pelkästään vapauttamisesta lentokenttien maahuolintapalveluissa, vaan tätä asiaa koskee myös vähimmäisstandardeja, jotta kaikki matkustajat voisivat saada samanlaatuista maahuolintapalvelua, josta he ovat kuitenkin maksaneet. Jotkut lentoyhtiöt nykyisellään samauttavat huomauttavat, että tämä ei ole mahdollista. Pyritään sitten pakottamaan nämä huolintapalvelutarjoajat parempaan toimeen. Jossain paikoissa taas on kaksi palveluntarjoajaa vaan, eivätkä, eikä heitä kiinnosta sen kummemmin parantaa tuon palvelun laatua. Ja siksi me olemme halunneet korostaa tässä tekstissä suurempaa kilpailua, jotta yritysten pitäisi kilpailla keskenään myös laadusta ja tuo laatu määriteltäisiin sitten lentokenttäkohtaisesti. Eli yksittäinen lentokenttä tietää parhaiten, minkä ajan ne tarvitsevat matkalaukkujen kuljettamiseen esimerkiksi lentokoneesta tuonne terminaaliin asti. Komissio ei koskaan tiedä tätä parhaiten. Ei komissio voi nyt laskea, kuinka paljon ensimmäisenä ja viimeisen matkalaukun kuljettamiseen parhaimmassa tapauksessa sitten kuluu mistäkin lento koneesta. Lentokenttien pitäisi nämä määritellä itsekseen ja viedä ne sitten hyväksyttäviksi toimivaltaisia viranomaisen jäsenvaltiossa. Ja tämä ajaisi maahuolintapalvelutarjoajat luomaan parempaa laatua. Great interest in your report. Kiitoksia edustajat Sasalta. Täällä on kovasti ollaan kiinnostuneita ää, äh, mietinnöstä. Niin tässä on tämä puhujalista, kun me käyneet läpi yli 15 puhujaa. Joten toivotan teille hyvää yhteistyössä ne varjoesittelijän kanssa. Tarkistusten jätön määräaika on 26. päivä syyskuuta ja valiokunnassa äänestetään 6. päivä äh, marraskuuta. Kiitoksia tästä. Toivottavasti meillä ei tarvitse nyt olla ihan näin tiukkoja tässä toisessa kohdassa tätä samaa asiaa, joka liittyy meluun. Edustaja Leichtfried. I, I, I have a nice film. Kiitoksia. That is uh, okay. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä olen valmistellut hienon elokuvan, jos se kävisi. Mä menen nyt kyllä vähän pitkälle. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme onnistuneet tekemään mietintöluonnoksen tästä äh, lentokenttä melusta. Olemme mielestäni hyvällä tiellä ja haluaisin tässä äh, esitellä muutamia tärkeitä kohtia tästä ehdotuksesta. Pääaihe hän aina oli se, kuinka paljon pitkälti jäsenvaltiot noudattavat kansainvälisiä ähm, melurajoitusstandardeja ja täytyykö asiaa parantaa. Komissio halusi äh, tällä ehdotuksellaan asiaa parantaa ja se voidaan kyllä ymmärtää. Äh, pää ongelma sisäisissä keskusteluissamme oli se, että miten käsittelemme tätä kymmenen artiklaa, joka antaa komissiolle oikeuden arvioida kansallisia toimenpiteitä ja mahdollisesti pyörtää niitä. Tästä käytiin paljon keskusteluja, koska eurooppalaisten sisämarkkinoiden etujen e, lisäksi on muitakin etuja. Jotkut transatlanttiset kumppanimme olivat mukana tässä keskustelussa ja tulin lopulta siihen lopputulokseen, että järkevä kompromissi on sellainen, että lopullisen päätöksen e, erilaisista melunsuojatoimenpiteistä tehdään jäsenvaltion viranomaisten toimesta. Täytyy ottaa huomioon tässä yhteydessä komission kanta, mutta toisaalta Brysselillä ei pitäisi olla oikeutta purkaa paikallisia päätöksiä. Kyllähän meillä on ihan riittävä menettely. Meillä on tämä yleinen sopimuksen rikkomismenettely ja meidän pitäisi pysyä siinä. Erityisesti, koska eräs ilmiö ei tällä komission ehdotuksella olisi ollut ratkaistavista, miten esimerkiksi toimitaan päätösten suhteen, joita eivät tee viranomaiset, vaan jotka tehdään keskusteluissa kaikkien osapuolten välillä. Meillä on hyvin paljon esimerkkejä siitä, jossa vuosien ajan lentoyhtiöt, lentokentät, asukat, yhteisöt ovat keskustelleet. Sitten on päästy hyväksyttävään tulokseen, eikä voi kuvitella, että sitten joku Brysselin viranomainen voisi pyörtää tämän päätöksen ja siksi olen tällaisen ehdotuksen mietinnössäni tehnyt. Lisäksi olen yrittänyt tehdä uuden määritelmän, joka oli mielestäni erittäin tärkeä. Tämä liittyy tähän niin kutsuttuun tasapainoiseen lähtökohtaan. Puhutaan aina kustannustehokkuudesta ja melusuojan kustannustehokkuudesta. Mielestäni voitaisiin luoda tällainen yleinen määritelmä, joka lisä, sisältää kustannustehokkuuden, mutta myös elämän laadun, ja että meillä olisi tällainen kokonaistehokkuuden käsite, eh, eikä katsottaisi aina vain pelkästään yksipuolisesti kustannustehokkuutta. Tässä olivat suurimmat kysymykset, suurimmat muutokset verrattuna komission ehdotukseen. Tähän eh, tuli vielä mukaan se, että eh, nämä osat, jotka liittyvät vaatimuksiin, vaatimukset niukasti täyttäviin ilma-aluksiin. Niitä katsoin hyvin tarkkaan ja tulin siihen tulokseen, että tämä arvo kahdeksan, mitä tulee melotehokkuuteen, on hyväksyttävä ja tietyn määräajan sisällä voidaan sitten siirtyä arvoon kymmenen. Mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin olen sitä mieltä, että pelkästään tekniset muutokset voidaan tehdä delegoiduilla säädöksillä. Mutta jos jollain asialla on poliittista vaikutusta, erityisesti kun on tullut melurajoista, kyse melurajoista ja muusta, niin silloin en usko, että delegoitu säädös olisi oikea tapa toimia. Euroopan parlamentti on muuttunut otettava mukaan päätöksentekoon. Me olemme täällä kansalaisten edustajia Euroopassa ja meidän on tästä päätettävä. Minä sain hyvin paljon kommentteja ympäri Eurooppaa, hyvin paljon sähköposteja, jotka olivat erittäin hyödyllisiä, jotka tukivat myöskin toimintaani. Minun on sanottava, että on myös ehdotuksia, joita en voinut tukea, esimerkiksi tässä asetuksessa ei ole tarkoitus määritellä tiettyjä melun raja-arvoja. E, ei komissio halunnut tehdä sitä, emmekä mekään täällä parlamentissa halua tehdä sitä. Me emme myöskään voi muuttaa tätä kansainvälistä sopimusta, emme voi muuttaa tätä tasapainoista lähestymistapaa. Se on kansainvälinen sopimus, jota me emme voi muuttaa, mutta erityisesti muuttamalla tätä kustannustehokkuutta kokonaistehokkuudeksi olemme menneet hiukan tähän suuntaan ja toivomme, että toisaalta pystymme varmistamaan, että tulevaisuudessa eurooppalaiset voivat nukkua yönsä rauhallisemmin, mutta että myös nämä kansainväliset sopimukset, joihin olemme eh, ryhtyneet, että niitä noudatamme. Tämä on se kompromissi, jonka olen tehnyt ja nyt odotan tässä kovasti kommentteja kollegoilta. Minulla on ollut jo erinomaista yhteistyötä useiden kollegojen kanssa ja tästä haluaisin heitä kiittää. Kiitoksia edustaja Leichtfried, EPPstä edustaja Galler. Kiitos ja kiitos myös esittelijälle tästä hyvästä yhteistyöstä. Minä voin aivan samoin kiittää häntä myös tästä yhteistyöstä, kuten hänkin. Mutta eräitä asioita, jotka liittyvät näihin delegoituihin säädöksiin, minä haluaisin myös toimia niin, että Euroopan parlamentilla olisi enemmän mahdollisuuksia tähän sisältöön nähden. Aivan artikla 10 ja se uudet määritelmät komission tarkastusmahdollisuudelle, se on asia, jonka takana seison. Meidän täytyy pystyä tekemään päätöksiä paikan päällä niiden puolesta, jotka siihen ovat toimivaltaisia. No sitten mitä tulee näihin niukasti täyttäviin ilma-aluksiin, tässä myös voisin lähteä kompromissin tielle ja se voisi sillä tavalla onnistua. Minä olen saanut hyvin paljon sähköpostia, luultavasti monet muutkin ovat saaneet liittyen tähän terveyden suojeluun ja kansan terveyteen, elämänlaatuun. Tietenkin nämä e-mailit ovat peräisin ihmisiltä, joita asia suoraan koskee. Ja myös nämä mittausmenetelmät, joilla asioita osoitetaan. Se, että miten terveys ja melu korreloivat keskenään, sitä täytyy tutkia Markkinoillahan on hyvin paljon asianajajia, jotka tulevat tähän asiaan kyllä mukaan innolla. Ja sitten myös tällaisia saattaisi e, argumenteilla myös häirit olla häiritsevä vaikutus, joten tästäkin on vielä keskusteltava. Siksi uskon, että kyllä tästä vielä ratkaisu löytyy. Sitten uusi määritelmä kustannustehokkuudelle ja se on sellainen kohta, josta on vielä keskusteltava. Eikä asetuksessa pitäisi määritellä tarkemmin, mitä me kustannustehokkuudella tarkoitamme ja mikä tämä kokonaiskustannustehokkuus on. Ja tässä nyt sitten asioita käydään toistamaan aivan kuten juristienkin suulla. Artikla 10 on minun mielestäni kaikkein tärkein Eh, asia ja tässä myös EPPn puolesta olemme. Kiitos. Thank you, Mr. Werner, my apologies. Mr. Werner, Committee of the Regions. Werner, pyydän anteeksi Werner eh, alueiden komiteasta. Lärm ist ein sehr wichtiges Hyvä herra hyvä herra Laisit. Eh, melu on hyvin hankala kysymys alueille ja kaupungeille. Me olemme siellä hyvin lähellä e, ja myöskin ilmailuviranomaiset usein joutuvat toteuttamaan näitä asioita, joista me puhumme. Tekninen kehitys on vähentänyt melua kyllä, mutta e, silti e, ihmiset ovat sitä mieltä, että tämä on isompi ongelma ja me käsittelemme sitä hyvin paljon. Komission tavoite vähentää melua ja myöskin yhtenäisesti rajoittaa eh, tätä toimintaa, eh, sitä kannatamme. Myöskin nämä eh, ilma-alukset, jotka täyttävät vaatimukset niukasti, erityisesti rahtikoneissa tämä on haaste, mutta kannatamme tätä ehdotusta alueiden komitean taholta, että meillä on tämä kahdeksan desibelin väli tavoite ja sitten myöhemmin saavutetaan tämä komission tavoite. Ne sitten komission tarkistamisoikeus. Tässä olemme hiukan tiukempia omassa ehdotuksessamme. Poistaisimme kokonaan tämän 10 artiklan. Pidän kuitenkin henkilökohtaista teidän ehdottamaanne tapaa hyvin eleganttinen ja tällä tavoin voisimme myös saavuttaa meidän tavoitteemme. Ja myöskin delegoiduissa säädöksissä näemme ongelmia, jos näitä käytetään liiallisesti. Siksi kannatamme myöskin, että 11 ja 12 artiklat poistetaan. Mutta jos loppujen lopuksi saadaan aikaan se tulos, jota te tässä ehdotatte, niin se olisi varmasti oikein hyvä tulos. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Meissner. Kiitoksia, edustaja Mais. Vielen Kiitoksia. Tässä siis kollegani ei valitettavasti ole paikalla. Minä puhun siis kollegani puolesta. Minä haluan kiittää esittelijää tästä asiasta ja herra Tremolkin on sanonut, että tässä on nyt hyvin tärkeä instrumentti käsissämme. Minun, minun, hän on kertonut englanniksi nämä asiat minulle, siksi minä luen tästä nyt näin. Kun me katsomme Tremosan lähestymistapaa, niin niin täällä komission paperissa alun perin ei ole ympäristö- ja terveysasioihin viittausta sillä tavalla kuin WHOn suosituksissa on, koska nämä suositukset ovat niin korkealla tasolla, että jopa WHOn mielestä ne ovat sellaisia, että niitä pitäisi käyttää vain ohjeellisina tavoitteina, joten hän ei haluaisi tätä eh, määritelmää eh, ruveta laajentamaan toisin kuin esittelijä. Ja sitten edelleen hän no, on sitä mieltä, että ei ole hyvä, että täällä on vain yksi pilara, pilari käytössä lähestymistavassa ja puhutaan vain toimijoista, koska kyllä nämä muutkin pilarit ovat tärkeitä, maankäyttö, tekniset kysymykset ja näin edelleen. Sitten vielä lentokielto öisin. Tällaisen talouskriisin aikana olisi olisi hän on sitä mieltä, että kustannus, kustannusnäkemyksiin pitäisi ottaa nämä, nämäkin asiat huomioon. Saksalaisena voin itse sanoa, että minun mielestäni 38 tarkistus esittelijältä on hyvä. Siellä nimittäin sanotaan tästä Saksan tapauksesta, kun saksalainen tuomioistuin juuri päätti näistä yölentokielloista Frankfurtissa, että ne pitäisi olla siis toimivia. No sitten nämä vähimmäisvaatimukset täyttävät ilma Tässä on asioita, jotka ovat hyvin pelottavia, 10 dc, miinus 10 dc, miinus 10 desibeliä. Siis tämä on hyvän... Eli tässä kappalissa kolme ja neljä olevia ilma-aluksia, niin ei niitä ole syytä poistaa heti koska tästä tulisi operatiivisia ongelmia monille lentoyhtiöille liian suuria. että 327 laivastot pitäisi pitää lennossa, koska muuten alueellisia lento, alueellista lentokalustoa pitäisi uusia liian lyhyessä aikataulussa. Tässä täytyy olla joustoa Tässä on siis kappale 3 miinus ACDC. Katalonialainen Barcelonasta, tietenkin hänkin myös kannattaa toissijaisuusperiaatetta, mutta tämä tarkastusoikeus eh, antaa komissiolle sellaiset eh, mahdollisuudet eh, tarkastella kaikkia toimijoita. Mutta minä sitten olen itse kuitenkin saksalaisena, saksalaisena esittelijän kannalla. Ja tästäkin pitää keskustella vielä. Mitä sitten laillisia työkaluja tässä käytetään? Pitää olla harmonisointu ehdotus ja näin siis kollegani on hyvin tämän instrumentin takana. Edustaja Foster. Very much chairman and... Kiitän puheenjohtajaa. Minä haluaisin kiittää esittelijää. Hän on hyvin rakentavasti pitänyt muutaman kokouksen ja hän huomauttikin, että suurin osa tarkistuksissa osi, esille otetuista varmaan saa valiokunnan tuen. Otan ainoastaan yhden asian tuohon alueiden komitean ajatuksiin. Alueiden komitea kai tuottaa tästä kirjallista tekstiä meille, mutta tässä valiokunnassa olen sitä mieltä, että kun meidät tänne valitaan ja tänne pitää tulla valituksi, puhuttavaksi, jota voi puhua tässä valiokunnassa. Minä en nyt halua tätä esittää sen enempää henkilökohtaisesti, mutta meillä on aina rajoitetut puheajat monessakin yhteydessä. No sitten esittelijän kanssa olen muutamista kohdista seuraavaa mieltä, niin kuin Kaalerkin puhui edellä koiduista säädöksistä olen samaa mieltä hänen kanssaan samoin kuin hänen kanssaan siitä, että kun tutkailemme kansainvälisiä sopimuksia, ja standardeja, niin nämä ovat kansainvälisesti hyväksyttyt jo, eli ei Euroopan unioni mun kannata nyt ryhtyä yhtäkkiä muuttamaan niitä, koska me olemme kansainvälisiä kaupankävijöitä. Me toivotamme liiketoiminnan tervetulleeksi tänne kaikki lentoyhtiöt, joten ei tässä kannata ryhtyä muuttamaan näitä sääntöjä, ei se nyt niin vain käy. Ja olen myös samaa mieltä sitten tässä sääntöjen vastaavuudessa lentoyhtiöiden yhteydessä. Meissnerkin otti esille äsken juuri hyviä ajatuksia desibelitasoista. On aivan oikein nyt väittää, että saatetaan päätyä ilma-alusten käytöihin, käyttöön, jota on käytetty 20 30 vuotta. Meidän täytyy me tuemme sitä, että myös alueelliset lentoyhtiömme pystyisivät kehittymään ja niitä voitaisiin myös käyttää hyvin edelleenkin liike-elämässä. Ja mielestäni tässä, tässä nyt puuttuu vähän huomiota jäsenvaltioihin nähden. Komissiolla tietysti on nyt tässä oma roolinsa, mutta jäsenvaltiot tarjoavat tuon perusrakenteen ja mm, maan käytön ja sen sellaisen. Mutta sitten kuitenkin, jos jäsenvaltioissa sallitaan myös omakotitaloja rakennettavaksi tuohon lähelle lentokenttää. Nyt jos katsoo tätä uutta operatiivista teknologiaa, joita lentokentillä käytetään ja tuossa yhteisessä eurooppalaisessa ilmatilassa pyrittiin kehittämään sitä teknologiaa. Eli paljon edistysaskelia on otettu ja se täytyy nyt ottaa myös huomioon tässä. Ja vielä huomauttaisin, että neuvosto varmaan on pääsemässä hyvään lopputulokseen tässä ja varmaan esittelijän tavoin voin todeta, että pääsemme tässä hyvään lopputulokseen kylläkin, mutta komissio aikoo tästä direktiivistä nyt tehdä asetuksen. No tämä on direktiivi ja se on ollut direktiivi, koska tässä on kyse toissijaisuuskysymyksestä, paikallisesta kysymyksestä ja olen vastaan täysin sitä, että tästä yhtäkkiä yksi kaksi on muutettu asetukseksi ilman keskustelua täällä meidän kanssamme. Eli tämä on direktiivi edelleen kiinni. Tiedän, että joissain jäsenvaltioissa ja ryhmissä yhtäkkiä vain päätetään noin vain mitä vaan, mutta meidän täytyy miettiä tätä myös kymmenen vuoden aika välillä sidosryhmiä, lentokenttiä, lentoyhtiöitä ja niin poispäin jatkuvuuden kautta, joten puheenjohtaja minä vain kiittäisin tähän lopuksi kaikkia työhön osallistujia ja varmasti pääsemme hyvään lopputulokseen. Edustaja Deverak. Se question de bruit. Niin, tässä melukysymyksessä usein eh, joudutaan demo, demagogiaan, jossa syntyy lainsäädäntöä, joka on hyvin kaukana ihmisistä. Ja vaikka en ole samaa mieltä kuin eh, Lightfried kaikista asioista siten, kun ne mietinnössä ovat esitetty, niin minä kuitenkin kiitän häntä tästä tehdystä työstä. Minä en voi tukea eh, tätä artiklaa 10, tätä tarkastusoikeutta, joka komissiolle on ajateltu. Kollega tässä ehdottaa kompromissia mietinnössään. Eh, näitä tässä täytyy ottaa paikalliset viranomaiset mukaan arviointiin, eikä ole kysymys nyt siitä, että mennään tähän karikatyyritilanteeseen, jossa komissio Brysselistä tulee katsomaan paikan päälle. Meidän täytyy, ja että sitä ei sitten voitaisi vastustaa. Sitten se, että delegoituja säädöksiä käytetään. Tässäkin yhteydessä täytyy päätökset tehdä yhdessä kaikkien toimijoiden tai heidän edustajiensa kanssa – ja sitten siirtymäsäännökset osoittavat sen, että me olemme hyvin samoilla linjoilla esittelijän kanssa. Mitä tulee sitten ehdotuksen siitä, ettei käydä nopeasti uudestaan määrittelemään vaatimukset niukasti täyttäviä ilma-aluksia. Se on meidän mielestämme hyvä. Sitten viimeinen kohta, jossa minä en voi tukea esittelijää, se on kohta, jossa puhutaan terveydestä ja sen mm, vähenemisestä. Tässä puhutaan nyt sellaisista syy-seuraussuhteista, joissa ei ole tarpeeksi mittareita. Tällä tavalla me avaamme Pandoran boksin ja on vaara siitä, että jos ei kriteerejä voida noudattaa, niin sitten onkin vaikea validoida tällaisia tasapainoisia tutkimuksia. Mrs. Durant, Merci, monsieur le puheenjohtaja. Niin, artiklan kymmenen Lisäksi seuraavat asiat. Ensiksikin tämä äh, tasapainotettu lähestymistapa vuonna 2001 Belgian puheenjohtajakauden aikana. Minä neuvottelin juuri tästä periaatteesta, tunnen sen oikein hyvin ikaossa ja silloin tehtiinkin juuri nuo päätökset Yhdysvaltojen Yhdysvaltoja vastaan. Joka tapauksessa nämä säännöt, todelliset suojasäännöt melua vastuu vastaan ja terveyskysymykset ovat myös taloudellinen kysymys ja sosiaalinen kysymys, hyvin, hyvin kustannusrikas kysymys ja sen takia täytyy suojata kansalaisia melulta, se on aivan välttämätöntä. Ja sitten tuo tasapainoinen lähestymistapa nykyisellään on hyvin hankala oikeuden kannalta ja tasa-arvon kannalta, koska erityyppiset melun torjuntajärjestelyt eivät toteudu samalla tavalla kaikkien, suun, kaikkien suunnassa, eli saastuttaja maksaa periaatetta pitäisi nyt tässä toteuttaa, eli tuo kansalaisten yhteisö ei joudu maksamaan niistä, vaan se melun aiheuttaja, koska kansalaisilla on jo muutenkin turhaat budjettivaikeudet, niin täytyy sitten sysätä tuo vastuu sille, jolle se kuuluu. Ja sitten Kolmanneksi tuo ikä on melu todistus. No, kannattaako sitä näin ajatella, jos ajatellaan nyt melua tuon todiste, todistuksen näkemyksestä tiettyjen, tiettyjen teknisten mittausten kautta ei välttämättä vastaa todellisuutta ollenkaan, joten tässä nyt täytyy miettiä tätä unionille määrättyjä meluja 2002 vuoden direktiivin mukaisesti täytyy nyt ehkä pyrkiä toki tukemaan tätä esittelijän tekstiä, mutta mahdollisesti joudun tekemään siihen tiettyjä tarkistuksia ja voitaisiinko 29. päivään siirtää tuota tarkistusten jättämisen määräaikaa. Se antaisi kaksi päivää lisää aikaa miettiä. Well, you may ask, but the answer is probably not voitte pyytää, mutta vastaus on varmaan ei, koska olemme sopineet jo tarkistustietojen määräajasta koordinaattorien kokouksessa. Joten ehdottaisin, että pidämme tästä 26. syyskuuta päivästä kiinni. Sitten edustaja Grosch. Ja, ganz kurz. Niin, ihan lyhyesti puheenjohtaja haluaisin vain muistuttaa siitä, että vaikka meillä nyt onkin eri päivämäärät, niin että katsomme tätä asiaa kokonaispakettina. Myöskin tämä mietintö, josta tänään ei vielä keskustella. Toiseksi kollegoillemme, kollegallemme. Olen kyllä iloinen kuullessani joissain aiheessa alueiden komitean mielipiteen, joten minulla ei ole mitään ongelmaa tässä, siitä, että he ovat täällä paikalla, koska kyllä äh, tässä on äh, luotava silta äh, eurooppalaisen politiikan kansainvälisten määräysten välillä ja alueellisen ja paikallisen politiikan välillä. Ja äh, kyllä meidän työmme uskottavuuskin riippuu siitä. Siksi olen iloinen tästä 10 artiklan ähm, äh, liittyvästä lähestymistavasta. Se on oikea äh, tapa. Ja se jos vielä otetaan huomioon tilanne, mikä on joissain lain alueilla, niin on mielestäni tärkeää, että jos asukasyhteisöt ja paikallisviranomaiset ovat löytäneet hyvän ratkaisun, niin silloin tilannetta ei pitäisi mitata uusilla kriteereillä vain ihmisten tyytyväisyydellä tämä kokonaistehokkuus on tietenkin hyvin laaja termi. Minä vain viittaisin siihen, että kun puhutaan tehokkuudesta, on otettava huomioon kaksi aspektia. Yksi on lentomatkustaja ja myös melu, mutta myöskin asukkaiden määrä. Jos mä alue, matkustan alueelle, jossa on useita miljoonia asukkaita tai alueelle, jossa on vain muutamia tuhansia asukkaita, niin silloin on katsottava asia ehkä asukaslähtöisesti. Haluaisin kuitenkin nyt lopuksi kiittää esittelijää jo tehdystä työstä. Kiitoksia ennen kuin komissiolle puheenvuoron. Haluaisin vielä kiittää esittelijää. Kun on kyse näistä vaatimukset niukasti täyttävistä ilma-aluksista, niin olen samaa mieltä teidän 16 tarkistuksenne kanssa. Se on oikea tapa toimia. Jotkut muistavat tämän debakkelin, joka meillä oli muutama vuosi sitten, mikä ero on Rolls-Roycein moottorin ja erään toisen moottorin välillä. Tämä jäi vielä mieleen, kun teimme tämän päätöksen huolimatta siitä, mitä muut olivat tekevässä, joten esittelijän toiminta tässä on aivan oikeaa ja odotan kovasti tarkistuksia niin että meillä on vähän enemmän paperilla. Edustaja Mai komissiosta. Merci, monsieur le président. Kiitos. Tässä on hyvin monimutkainen kysymys, joka on sekä kansallinen että paikallistason että Euroopan tasoinen kysymys. Meillä on jotakin alustavia näkemyksiä tästä asiasta herra Lightfriedin mietinnöstä. Meillä on kaksi, neljä asiaa. Ensinnäkin nämä terveys- ja turvallisuuskysymykset. On itsestään selvää, että terveyskysymykset on otettava huomioon paikallistasolla. Komission ehdotus käsittelee näitä menettelytapakysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan turvallisuuteen ja terveyteen. Me olisimme halunneet selventää näitä yhteyksiä, jotka ovat tämän direktiivin ja vuoden 2002-49 direktiivin välillä. Meillä on kuitenkin ongelmia tästä deficience global käsitteestä, joka ei ole tarkasti määritelty. Sen lisäksi, kun näitä standardeja määritellään ja nimenomaan nämä vähimmäisvaatimukset niukasti täyttävät ilma-alukset, niin pitäisikö meidän olla tiukkoja vai ei? Komissio on tähän tarkoitukseen eh, puhunut tästä kypelin melurajasta, joka, joka täällä on ja tässä esittelijä ehdottaa, että tällaista normia ei otettaisi mukaan. Ja tällä tavalla me risk, otamme riskin siitä, että paikalliset viranomaiset eivät voi asioihin vaikuttaa. Sitten kolmas asia, joka on tärkeä sekä komissiolle että neuvostolle, on tämä komission tarkastusoikeus. Täällä varmasti Täälläkin on aikaisemminkin tämä asia toti, todettu. Ei ole tarkoitus, että komissio tekee paikallistason ohipäätöksiä, vaan tässä on tarkoitus toimia avoimesti ja siksi ehdotuksessa on artikla 10 mukana. Viimeinen asia on sitten nämä delegoidut säädökset. Niitä tarvitaan, jotta voidaan päivittää tiettyjä määräyksiä ja erityisesti suhteessa siihen, miten tekniikka kehittyy. Tämä on ICAOn teknisin, teknisten standardien e, luettelossa ja ohjekirjoissa. On tarkoitus ottaa käyttöön paremmin määräykset mutta me tarvitsemme myös selkeä menettelytapaa, jonka myötä me voimme eurooppalaisen kehyksen sopeuttaa nimenomaan siihen, miten tekniikka kehittyy. Me olemme esittelijän käytössä ja tietenkin myös parlamentin jäsenien saavutettavissa, jotta me saamme kaikkein parhaimman mahdollisen tuloksen syntymään. Kiitos. Thank you very much, Mr. Lightfield. Before you come in, I, I... Kiitoksia. Herra Lightfried, en tiedä, olenko se, onko tämä minun syytäni vai mitä, mutta minun se vaikutelma, että komissio on hyvin selektiivinen, kun se haluaa pitää kiinni, milloin, silloin kun se haluaa pitää kiinni ikaon säännöistä tai silloin kun se sitten öö, toimii niitä vastaan. Kyllä teidän täytyy olla johdonmukaisina. Mutta edustaja Leifrit, te olette tässä asiantuntija. Paljon kiitoksia puheenjohtaja kun kerran puhuitte tästä. Minä en sitä muuten maininnut, mutta olen erittäin iloinen tästä komission kommentista. Komission edustaja sanoi, että kymmenen artiklan syy oli se, että haluttiin lisää avoimuutta kansallisten viranomaisten päätöksissä. Minä näen tämän hyväksyntänä minun ehdotukselleni, koska sillä tavoinhan juuri saadaan lisää avoimuutta. Olen tästä siis iloinen. Ei paljon muuta sanottavaa olekaan. aluksi sain tämän asiakirjan, että ne voi hyvänen aika. Tämä ei tule olemaan helppoa. Mutta ei se sitten ollutkaan niin kauhea kuin ajattelin ja tämä johtuu kollegoista, joiden kanssa olen voinut tehdä erittäin hyvää rakentavaa yhteistyötä. Ja tämä johtuu myös korkeatasoisesta avusta, jota olen saanut. Ja kun kerran aloitin englanniksi, lopetan myös mm, puheenvuoroni englanniksi. Ja ähm, loppu olkoon hiljaisuutta. Nyt Muistutan siitä, että 26. päivä syyskuuta on tarkistusten jätön aika, koska pidämme tästä paketista ja äänestys täällä valiokunnassa on 6 marraskuuta. Äh, tämä ehkä menee täysistuntoon joulukuussa, mutta se riippuu siitä, että romahtavatko katot tai syntyykö murtuvia vai mistä nyt, mitä nyt ikinä. No niin, kiitoksia oikein paljon. Aamun kokous päättyy tähän. Muistuttaisin jäseniä siitä, että tänä iltapäivänä kello kolmelta meillä on minikuuleminen liikuja viikosta ja parlamentin varapuhemies tulee esittelemään meidän neljä puhujaamme Nähdään siis iltapäivällä. Kiitoksia.